2014 alkaen Viron maatalousministeriksi. Hänet mm, ja kollega Desir valitin 9.4. Ranskan ministeriön Kollega Carvalho on sellaisissa tehtävissä, jotka ovat ristiriidassa parlamentin työjärjestyksen määräysten kanssa.